Hyvät naiset ja herrat, Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat äh, ilmoittaneet meille, että herra João Nuno Calado Pimenta Lopes on valittu Euroopan parlamenttiin. Hän tulee Ruva Ines Kristiina Zuberin tilalle. Me toivotamme uuden kollegan tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja muistutamme häntä, että hän on nyt täysivaltainen Euroopan parlamentin jäsen työjärjestyksemme sääntöjen mukaisesti. Ja nyt äh, rouva Zippelillä näyttää olevan työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin äh, nyt äh, esittää kysymyksen Saksan viimeaikaisista tapahtumista te Euroopan parlamentin puhemiehenä